tämän vuorokauden sisällä tullut artiklan 105 mukaan. Nämä suositukset on siis hyväksytty ja julkaisemme ne sitten tekstiin myötä huomenna keskiviikkona 25. päivä lokakuuta vuonna 2017. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan. Staesin mietintö, vastuuvapaus 2015, EUn yleinen talousarvio, Euroopan neuvosto ja neuvosto. Anna puheenvuoron tähän alkuun